vastustaja ei näyttäisi olevan, joten nimitykset on hyväksytty. Sitten kirjallinen ilmoitus 29 kautta 2010, jonka on esittänyt Tiziano Motti ja Anna Zaborska, ja joka koskee eurooppalaisen nopean hälytysjärjestelmän perustamista pedofiilien ja seksuaalisen häirintään liittyvien rikosten jäljittämiseksi on allekirjoitettu. Haluaisin onnitella kollegoita tästä. Ja siksi artiklan 123 nojalla nämä julkilausumat julkaistaan ja myöskin allekirjoittaneet nimet sisällytetään kokouksen pöytäkirjaan.